Hyvät kollegat, me aloitamme kokouksen. Siirrymme käsittelemään estyslistaa. Meillä on kolme äänestystä edessämme, joten olkaapa valmiina, ottakaa äänestyskortit esiin. On the development of the relations between the European Parliament and national parliaments under the Treaty of Lisbon. Ensinnäkin Andrew Duffin mietintö Lissabonin sopimuksen vaikutus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehittämiseen. me suoraan äänestykseen. Tarkistus numero yksi puolesta hylätty. Kaksi puolesta hylätty. Kolme puolesta hyväksytty. Neljä puolesta hyväksytty. Viisi puolesta hyväksytty. Kuusi puolesta hyväksytty. Seitsemän puolesta hylätty. Kahdeksan puolesta hyväksytty. Yhdeksän puolesta hyväksytty. Kymmenen puolesta Yhdeksän Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kohtaan 12. Puolesta. Hyväksytty. 12. 12 onkin verrattu pois, joten tarjous 13 puolesta hyväksytty. Koneäänestyssä tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 ääntä puolesta, neljä vastaan. Hyväksytty ja onnittelut esittelee herra Daffille. Kiitoksia tästä äänestyksestä. Nyt siirrymme uudistussopimuksen taloudellisiin näkökohtiin. Äänestämme kollegamme Istvan Santivani mietinnöstä. Meillä on kolme tarkistusta. Tarkistus yksi ensin puolesta. Hylätty. Kaksi puolesta. Hylätty. Kolme puolesta. Hylätty. Ja sitten koneäänestyksenä lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. 32 puolesta kuusi vastaan ja onnittelut herra Zant Ivanille. Hyväksytty kuin hyväksytty. More complex uh, voting. Nyt paljon monimutkaisempi äänestys, joka on mietintöluonnos, joka liittyy transatlanttisiin suhteisiin Yhdysvaltain vaalien jälkeen. Sen on laatinut herra Francisco Jose Mimian Mon. I mean, I mix with Portuguese a little. Minulla menee vähän portugali tässä sekaisin. Portugaliksihan tuo on Jose, eikö niin? Äänestetäänpä. Tarkistus 42 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Hyväksytty. 48 puolesta. Hylätty. 49 puolesta. Hylätty. 53 puolesta. Hylätty. 54 puolesta. 54 puolesta. 55 puolesta. Hylätty.

65 puolesta hylätty. 66 ei äänestystä. 67 puolesta hyväksytty. Kompromissi ehdotus 3 puolesta hyväksytty. Tämä oli suullisen muoto sen kerran, niin kuin tässä äänestyslistassa lukeekin. Ja 73 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, toinen osa puolesta, hylätty. Kompromissi neljä, suullisesti muutettuna puolesta, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, hyväksytty. 51 jaettuna kahteen ensimmäinen puolesta hylätty, toinen hyväksytty. 82 kohta kohdalta. Ensimmäisestä jäännestä vain vaan toisesta puolesta hyväksytty. 83 puolesta hylätty. 84 puolesta hylätty. 85 puolesta hylätty. 86 puolesta hyväksytty. 87 puolesta hyväksytty, 88 puolesta hyväksytty, 89 puolesta hylätty, 90 puolesta hyväksytty, 91 puolesta hylätty, 92 hylätty, 93 hylätty, 94 hylätty, 95 hyväksytty, 96 puolesta hylätty, 97 puolesta hyväksytty, 98 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. 99 puolesta. Hylätty. 100 hyvä, hyvä puolesta vastaan. Tarkastaan 100. Tarkastaan 100. Äänestä äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 21-23 saa hylätty kahdella äänellä. Kompromissi 6 puolesta. Hyväksytty. 110 puolesta. Hyväksytty. 111 puolesta. Hylätty. 112 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Hyväksytty toinen osa. Hylätty. 113. 13 vai 14. Me mä äänestä 113 vai 114 puolesta. Hylätty. 115 suurellisesti tarkistettuna puolesta. Hyväksytty. 116 puolesta. Hyväksytty. 117 puolesta hylätty 118 puolesta. Se onkin katettu 119 puolesta. 120 puolesta hylätty. 121 puolesta hyväksytty. 122 puolesta hylätty. 123 puolesta hylätty. 124 puolesta hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta hyväksytty. Yksi viisi neljä puolesta hylätty. Yksi viisi viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan 153. Vekranen äänestys alkaa. 153. Äänestys päättyy. 19 äänin hyväksytty. 136 puolesta hyväksytty. 137 puolesta hylätty. 138 puolesta hyvä, hylätty. 139 puolesta hylätty. 140 puolesta hylätty. 141 hylätty. 142 hylätty. 144 puolesta hylätty. 145 puolesta hylätty. 146 puolesta hylätty. 147 puolesta hylätty. 148 katetta. 149 hylätty. 150 puolesta hylätty. Kompromissi 9 puolesta hyväksytty. 156 puolesta 157 puolesta hylätty. 158 puolesta hylätty. 159 hylätty. 160 puolesta hyväksytty. 161 puolesta hyväksytty, 162 puolesta hyväksytty, 163 puolesta hyväksytty, 164 puolesta hylätty, 165 puolesta hyväksytty, suullinen tarkistus kohta 35 puolesta. 166 puolesta hyväksytty. 167 hyväksytty. 168 hyväksytty. 169 puolesta hyväksytty. Johdanto osaan kohta A, tarkistus 4 puolesta hylätty. 5 puolesta hylätty. Kuusi puolesta hylätty. Seitsemän puolesta hylätty. Kahdeksan puolesta. Yhdeksän puolesta hylätty. Kompromissi kymmenen hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta hyväksytty. Yksitoista puolesta. Niin, yksitoista puolesta hylätty. kaksitoista puolesta hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Hyväksytty. 13 puolesta. Hylätty. 14 puolesta. Sori, sori. 20 puolesta. Hylätty. 21 puolesta. Elektroninen tarkastus seura 21 elektroninen tarkastus. Please vote. And now the vote is closed and the result is 23 Tulossa 23 tässä peli, joten se hylätään. Niukaltti. Nyt tarkistus 22 puolesta hylätty. 23 puolesta hylätty. 24 puolesta hylätty. 25 puolesta hylätty. 26 ja 7 puolesta hylätty. 28 puolesta hyväksytty, 29 puolesta hyväksytty, 30 puolesta hylätty, 31 puolesta hyväksytty, 32 puolesta hyväksytty, 33 puolesta hylätty, 34 puolesta hyväksytty, hylätty, 35 hylätty, 36 puolesta hylätty, 37 puolesta hylätty, 38 puolesta hylätty, 39 puolesta hyväksytty, 40 puolesta hyväksytty, 41 puolesta hylätty, yksi puolesta hylätty, kaksi puolesta hylätty. Ja sitten intavaliokunnan lausunnosta äänestys ja äänestetään nipussa kolme ensimmäistä puolesta hylätty, inta neljä hyväksytty, inta viisi hyväksytty, Niitä kuusi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Hyväksytty toinen osa puolesta. Hylätty. Niitä seitsemän puolesta. Hylätty. Niitä kahdeksan. Hyväksytty. Niitä yhdeksän puolesta. Hyväksytty. Niitä kymmenen ja yksitoista puolesta. Hylätty. Niitä kaksitoista puolesta. Niitä kolmetoista puolesta. Hylätty. Niitä neljätoista. Suolisesti tarkistettuna puolesta hyväksytty arvatakseni. Talousvaliokunnan lausunto. Ensimmäistä kolme nipussa puolesta. Hylätty. Neljä puolesta. Suullisesti tarkistettuna hyväksytty. Ekon viisi puolesta hyväksytty. Ekon kuusi puolesta hyväksytty. Ekon seitsemän puolesta hyväksytty. Ekon kahdeksan puolesta hyväksytty. Ekon yhdeksän puolesta hylätty. Ekon 10 puolesta hyväksytty, Ekon 11 puolesta hyväksytty, Ekon 12, 13, 14 puolesta hylätty. Lopuksi elektroninen äänestys. Mietintä luonnoksena näin muutettuna. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja tulos on 43 puolesta. Yksi vastaan ja yksi tyhjä onnittelut Minä on Mollille. There's a bright future ahead of us in transatlantic. Transatlanttisten suhteiden tulevaisuus on valoisa, kiitos mietintönne. Ja nyt siirrymme vakauden varmistamista koskevaan mietintöön. Pyydämme, että ne, jotka eivät pysty kanssamme olemaan, rauhallisesti jättävät huone, jotta pääsemme seuraavaan kohtaan. Kohtaan 13 vakauden ja hyvinvoinnin varmistaminen Länsi-Balkanin maissa. Esittelijä Rava Anna Ibrisagic. Anna hänelle nyt puheenvuoron. Tänä puheenvuoron. What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

ne kollegat, jotka ovat ystävästi jääneet saliin, me jatkamme. Pyydän innokkaita espanjalaisia kollegoja asettumaan. Annamme puheenvuoron Ibri Sagicille. Teillä on puheenvuoro. Przewodniczący, dziękuję bardzo. <laughs> well, jag... Um... Minä olen valinnut äh, tällaisen hyvin kattavan lähestymistavan mietintööni. On olemassa jo joukko mietintöjä, jotka kattavat eri maita, joten olen pyrkinyt tekemään hyvin horisontaalisen esityksen. Enkä halua mitenkään nimitellä, osoitella tiettyjä maita, en halua mitään tuplaa työtä tehdä, haluan käsitellä kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille tai useimmille Länsi-Balkanin maille. Olen valinnut eh, keskittymisen kohteeksi ne aiheet, asiat, jotka tehostaisivat eh, näitä maita EU-hun. Me olemme jo käyneet ensimmäinen keskustelun mietintöluonnoksesta Strasbourgissa. Olen saanut oikein hyviä kommentteja ja haluaisinkin kiittää kollegojani rakentavasta keskustelusta Strasbourgissa. Tähän on tehty hyviä tarkistusehdotuksia. Olen kannustanut kollegoita tekemään tarkistuksia ja uskon pystyväni tukemaan useimpia niistä ja olen vakuuttunut, että löydämme myös hyviä kompromisseja. Alun perin ideana oli, että meillä olisi ainoastaan yksi päivä tarkistuksia varten – mutta minusta se oli lyhyt takaraja. Nyt meillä on viikko te- aikaa tehdä tarkistuksia. Tarttukaa tilaisuuteen, tehkää muutosehdotuksia. Ehkäpä sihteeristä voi vahvistaa, kuinka paljon aikaa tarkistusten tekemiseen on, mutta enemmän kuin yksi päivä kuitenkin. Ymmärrän, että keskustelua varmaan tulee herättämään kohta kaksi oikeastaan kaksi ja kolme. Tämä kävi selväksi Strasbourgissa. Tämä koskee niitä kohtia, jotka käsittelevät Lissabonin sopimusta. Tiedän, että on maita, jotka suhtautuvat laajentumiseen skeptisesti. Minä en ole laajentumisskeptikko. Minä teen nämä ehdotukset luodakseni keskustelua laajenemisesta. Tässä mietinnössähän ei ole mitään uutta ja mitään, mitä komissio ei olisi jo sanonut. Olli Rehn on itse sanonut sen, mikä tässäkin todetaan, mutta tietääkseni mikään EUn toimielin ei ole tätä kirjallisesti näin ilmaissut. Ymmärrät, että tämä saattaa olla arka asia, ja pyrimme löytämään kompromissiehdotuksen, jos tarvetta on ja haluaisin käydä asiasta keskustelua täällä valiokunnassa. Ja kuten sanoin, odotan tästä myös muutosehdotuksia. Ja johdannon omaisesti haluaisin kiinnittää huomiota myöskin kohtiin 18 ja 19. Valiokunnassa me usein sanomme, että on tärkeää, että Balkanin maat ovat yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, Iktyn kanssa, jotta sotarikoiset eivät välttäisi rangaistuksia. Mutta harvoin me puhumme niistä kieloista, joita kaikkien maiden lainsäädännössä on, jotka koskevat sitä, että henkilö on sy- sortanut rikoksen toisessa maassa tai että rikosjuttu siirretään käsiteltäväksi toiseen maahan. Tämä kanteen siirtokielto aiheuttaa suuria ongelmia sotarikollisten, myös muiden rikollisten äh, juttujen käsittelyä muissa maissa ja heidän vastuuseen saatia Minusta tämä on tilanne, jota me voi hyväksyä. Minä en halua, että näitä kieltoja on olemassa. Akissa ei ole mitään, joka estäisi luovuttamista tai rikosoikeudenkäyntien siirtoa toiseen maahan. Me haluamme, että me kuitenkin jäsenneuvottelun yhteydessä avoimesti tuomitsemme nämä siirtoa koskevat kiellot. Me emme halua, että näiden maiden lainsäädännössä on pykäliä, jotka estävät rikosten, myös sotarikosten käsittelyä. Olen sekä neuvoston että komission kanssa asiasta keskustellut, ja on niitäkin, jotka ovat sitä mieltä, että me emme ole koskaan vaatineet miltään muuta maalta laajentumisen yhteydessä, että nämä asiat otetaan eteen. Mutta hyvät ystävät, me emme ole koskaan aikaisemmin laajentuneet alueelle, joka on kokenut sodan. Nämä vaatimukset eivät ole muodollisesti akissa, mutta sitä suurempi syy onkin, että me poliittisella foorumilla otamme nämä vaatimukset esille. Ja jos näitä maita voidaan jostain kritisoida, niin se on juuri tämä asia. Me emme voi odottaa, että Balkan ottaa askeleen lähemmäksi EUta, jos kaikki eivät ole oikeuden eteen joutuneet, joiden pitäisi oikeuden eteen joutua. Tämän sanottuna odotan keskustelua ja kommentteja kollegalta ja palaan sitten asian lopuksi. Thank you. Mr. Kiitoksia. Herra Pripetish. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d'abord euh, féliciter notre collègue. Puheenjohtaja, haluaisin onnitella ensinnäkin äh, kollegaamme esittelijä Anna kollegaamme Anna Ibrisadzice, joka kertoi vakauden hyvinvoinnin varmistamista länsi palkanilla Meillä on kaikki syytä auttaa Palkanin maita lähemmäksi ja hänen lähemmäksi jäsenyyttä. Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta, Makedonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia ja Albania kuuluvat näihin maihin. Niillä on näkymät ja niitä täytyy auttaa lähemmäksi Eurooppaa. Sel- selvästi tietenkin määritellä alueelliset perspektiivit näillä, näiden maiden suhteen ja niiden mahdollisuudet päästä eteenpäin täytä kriteereitä. Kahdenväliset konfliktit täytyy ensin selvittää tietystikin ja epäilemättä liittymys, mahdollisuudet ovat tässäkin taustalla, näissäkin pyrkimyksissä. Pidän hyvänä sitä, että halutaan investointipuitteita Itä-Balkanian varten. Joitakin huomioita tätä pohdintaa ehkä haluaisin vielä esittää tämän mietinnön siivittämiseksi. Tietystikin unionin tulevaisuus täytyy muistaa, koska nykymekanismit ovat sellaisia, että pian meitä on 30 plus jäsenvaltiota ja menetelmä ei tällä hetkellä ole soveliaisa. Me täytyy muuttaa menettelytämme ja pitäisi pohtia asioita ja pohtia myöskin meidän unioniamme ja sen toimintaa ja sen mahdollisuuksia saada tehokasta julkista politiikkaa aikaa, niin myöskin täytyy muistaa unionin kapasiteetti toimia ja tehdä päätöksiä. Toinen elementti, joka täytyy muistaa, julkinen mielipide maissamme. Kaikki eivät välttämättä ole samaa mieltä laajentumisesta. Laajentumista ei nähdä aina mahdollisuutena ja mahdollisuutena tehdä eurooppalaisesta kansainvälisempi. Kansainväliset kaikki tätä samaa mieltä. Sen vuoksi kun tarkastelee eurobarometrin tutkimuksiakin, usein havaitaan, että laajentumista nähdään laajentuminen nähdään pikemminkin hyppynä eteenpäin ilman, että selvästi etukäteen määritellään maantieteellisiä rajoja. Pro Prosessia on vaikea määritellä, määritellä tai sitten on vaikea päättää etukäteen ilman, että on tietoa seuraamuksista mikäli tarvitaan lisää rahaa, niin ei voida jatkuvasti vain lisätä rahaa ilman, että pitkällä aikavälillä määritellään seuraamukset rahoituksen suhteen ja unionin toimintamahdollisuudet. Tietystikin olen samaa mieltä tarpeista pyrkiä laajentamiseen, mutta tässä sinut täytyy tarkastella määritellä ehdota tarkemmin, pistää lihaa luiden ympärille. itä palkkanin rahoitussuunnitelma on tässä suhteessa tarpeen ja me täytyy voimakkaammin tehdä työtä budjettipuolen kuntoon saattamiseksi ja toisaalta poliittisen tahdon löytämiseksi. Merci, Monsieur Kazak. Kiitoksia, herra Kazak. Merci, Monsieur le Président. Euh... Kiitos puheenjohtaja. Jaan kollegani Kannan, joka äsken tässä ilmaistiin. Haluaisin onnitella esittelijää mietinnön laadusta. Läntinen Balkan erittäin herkkä alue, jossa kansalliset geostrategiset ja geopoliittiset intressit poikkeavat toisistaan tavalla, joka merkitsee, että tämä alue on hyvin arvo merkittävä Euroopan vakauden kannalta. Minkä vuoksi EU on tuettava ja autettava Länsi-Balkanin maita vakauttamaan, vakautumaan ja maksamaan meidän eurooppalaisia arvojamme mistä syystä meidän rahoitustukemme pitää kohdistaa kolmeen asiaan, pääasiaan. Ensinnäkin pitää tarjota teknistä tukea, joka keskittyy erityisesti infrastruktuurin uudistamiseen, sillä infrastruktuuri on välttämättömyys – sekä alueen tuleville investoinneille että näiden alueiden vakaudelle. Meidän täytyy tarjota tukea myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi, jotta pääsemme eroon kielteisistä stereotyypeistä, jotka liittyvät näiden maiden kansoihin. Tämä on välttämätöntä, jos me haluamme vakauttaa näitä maita. Ja pääst, jos me haluamme eroon niistä peloista ja, ja haluamme päästä ero, eroon tilanteesta, jossa nämä muihin kansoihin liittyvät pelot nostaisivat uudelleen päätään. Kolmeksi täytyy keskittyä juridisten ja poliittisten kiisten ratkaisemiseen. Ja tässä täytyy noudattaa unionin perusperiaatteita, kuten ihmisoikeusperuskirjaa. Tällainen kaikkien osapuolten hyväksymän sovittelun tarjoaminen on olennaista, jotta nämä maat kykenisivät etenemään niin kuin haluavat neuvotteluissaan EUn kanssa. Kiitos. Si, monsieur Kazak, monsieur Tabajdi. Edustaja Tabasni. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Haluaisin onnitella esittelijätärtä rouva Ibra Sigacia, koska hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Mietintö on erittäin tasapainoinen. Uskon, että tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä ja äärimmäisen ajankohtainen. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon siihen tosiasiaan, että yleinen linjaus on erittäin hyvin kohdallaan tässä mietinnössä. Ehkä tässä tarvitaan hieman pientä hienosäätöä kuitenkin vielä tiettyjen ongelmien kuntoon saattamiseksi. Ensinnäkin, mitä seuraamuksia rahoituskriisistä on tällä alueella? Tätä voitaisiin ehkä pohtia. Ennen tämän mietinnön kirjoittamista talousrahoituskriisi ei ollut niin paha kuin mitä se tällä hetkellä on. Ehkä nämä maat ovat paljon herkemmässä asemassa kuin Euroopan muut alueet. Ehkä sen vuoksi pitäisi kiinnittää unioninkin puolella tähän seikkaan enemmän huomiota. Toinen seikka on tämän alueen herkkyys energiakysymysten suhteen. Muistan, että hyvät kollegat, että Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin yhteydessä kaasuhanat pistettiin kiinni. Serbia ja muut Balkanin, Itä-Balkanin alueen maata olivat tuolloin erittäin ikävässä tilanteessa, niin kuin minunkin maani Unkari. Sama koski myös Serbiaa. Siellä seuraamukset olivat erittäin ikäviä. Kolmanneksi, uskon, että meidän pitäisi painottaa vakauttamis- ja assosiaatiosopimuksen ratifiointia ja täytäntöönpanoa. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Sitä nostaa etu siellä. Viimeinen huomioni Tämä ei, tämä ei ole mitenkään syytös esittelijä Rova Ibrisadicia kohtaan, vaan tämä kaikki johtuu varmaan siitä, että miten ne täytyy olla niin lyhyt, mutta ehkä monimutkaisin kysymys, joka tämä liittyy, on interetninen, etnisten ryhmien välinen tilanne alueella. Suhteet etnisten ryhmien kesken, maiden sisällä ja maiden välillä. Ajatellaanpa vaikka Albanian ongelmia, ongelmaa ja Magna Albania liikkeen kannattajia. Tähän liittyy hyvinkin paljon ongelmia. Ja saattaa olla, että parlamentissakin pitäisi tulevaisuudessa muiden y- mietintöjen yksityiskohtaisempien mietintöjen yhteydessä enemmän paneutua näihin kysymyksiin, koska nämä kysymykset todellakin edellyttävät erillistä mietintöä. Nämä ongelmat ovat erittäin pitkälle kärjistyneitä, ne ovat erittäin monimutkaisia ja vaikeita ratkaista. Ei pelkästään Kosovo, Bosnia ja Herzegovina, vaan ongelmia on kovin monia muitakin. Tämä vaatii erillistä mietintöä. Haluan joka tapauksessa kiittää Rova Idris Sajicia ja minä olen valmis tukemaan hänen mietintöään, koska tämä on erittäin hyvä mietintö. Hän on tehnyt aivan erilaista työtä. Kiitos paljon. Are there any other colleagues who would like to take the floor? Haluaisiko joku kollega vielä käyttää puheenvuoron tästä loistavasta mietinnöstä? Jos ei, niin pyytäisin Rova Ibrisasicia vielä vetämään langat yhteen. Oh yes. Two, two things. Um, Nazare, you yes. want to take the floor? Herra Nazare vielä. I'd like to, to have two observations. Haluaisin esittää kaksi huomiota. Ensimmäinen liittyy näihin missioihin tälle alueelle. Ne on mainittu täällä mietinnössä. Täällä kirjoitetaan, että Mission tavoitteena täytyy olla, tavoitteet täytyy täysin saavuttaa. Minun mielestäni tässä pitäisi puhua myös aikataulusta ei erityistä aikataulusta, vaan aikataulusta yleisesti ottaen mainitsen tässä erityisesti Kosovon ongelman. Ja sitten viisumivapautuksesta. Haluaisin todeta, että sen ohella, että tämän pitäisi olla meidän tavoitteemme, meidän pitäisi myös suositella jäsenvaltioille, että ne auttavat suurlähetystöjänsä tekemään viisumihakemusmenettelystä nopeamman, koska pyyntöjä tulee kaikissa näissä maissa paljon ja edes tavallisia pyyntöjä ei voida henkilöstöpulan vuoksi käsitellä. Ja lyhyt maininta vielä Albaniasta, koska se nyt mainittiin täällä. Minun mielestäni nykyhallitus, ainakin viimeisten kahden vuoden aikana, on saanut paljon aikaa. Tämä tunnustetaan myös sillä, että Albania saa suosituksen NATOon liittymisestä hyvin pian. No niin, tässä olikin kaikki minulta sitten. Ja koska nyt olen viimeinen tässä, niin haluaisin vielä aivan lopuksi onnitella esittelijä tästä hyvästä mietinnöstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Rova Ibris Sasic, olkaa hyvä. Ah, vielä yksi, vielä yksi. Pyydän anteeksi. Anna puheenvuoron komissiolle. Herra Cervantes, olkaa hyvä. Vai haluako komissio käyttää puheenvuoron? Thank you, Mr. Chairman. Actually, we have very little... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tämä mietintö on erittäin hyvin laadittu. Ja aivan kuten esittelijä mainitsikin, se kehittyy varsin poliittisen suuntaan verrattuna aikaisempiin mietintöihin, ja tämä tulee varsin hyvän aikaan nyt. Me yritämme auttaa esittelijää tässä saamaan mahdollisimman hyvän tuen tälle niin, että Länsi-Balkan saataisiin integroitua Eurooppaan. Kiitos. So much and now. Anna Ibrisagic, the Ja nyt sitten esittelijä Anna Ibrisasic. Paljon kiitoksia. Minä tietysti ehdi käydä läpi kaikkia kommentteja, joita tässä estettiin, mutta haluaisin yleisesti kiittää kaikkia kommentaattoreita. He ovat, heidän kommenttinsa ovat auttaneet minua kovasti. Tässä oli kollega Tabaidi se oli, joka mainitsi tämän tilan puutteet tekstin suhteen. Minä olen pyrkinyt mainitsemaan niin monta tärkeää asiaa kuin mahdollista, mutta tässä oli vähän niukalti tilaa. Odotan, että tarkistukset vähän lisäisivät lihaa luihin, sillä minä en ihan kaikkia ehtinyt käymään läpi. Minä pidän erityisen tervetulleina tarkistuksia, jotka koskevat ympäristökysymyksiä mielelläni olisin omistanut enemmän äh, tekstiä sille, ja toinen on vähemmistöt, kuten herra Tabajdi sanoi. Koko alueen etniset konfliktit ovat aihe, joka ansaitsisi ihan erityisen mietintönsä. Tässä ei ole tilaa sen kattavaan käsittelyyn. Olen samaa mieltä herra Brebeticin kanssa, että suuri yleisö ei ole aina niin vakuuttunut jäsenmaissa siitä, että laajenemista tarvittaisiin EUn aseman vahvistamiseksi ulkomaailmassa. Ja juuri tästä syystä minä tämän mietinnön halusin tehdäkin. Jos äh, julkinen mielipide ei ymmärrä, mitä hyötyä laajentamisesta on, ja jos ei se ymmärrä, mitä haittaa laajentumatta, turvattomuudesta olisi. Erityisesti tällä aralla ja mullistukselle alttilla alueella, mitä Länsi-Balkan on, niin meidän poliitikkojen tehtävä on silloin käydä keskustelua, joka vaikuttaisi julkiseen mielipiteeseen. Se on meidän tehtävämme poliittisena johtajina, siksi halusin käydä tätä keskustelua. Ja sitten tämä perspektiivin määrittely. Minusta me olemme tehneet sen hyvin. Mutta jos länsin Balkanin EU-perspektiivien täsmällisempää määrittelyä, niin minulle ei ole mikään ongelma tukea tarkistuksia, jotka siihen pyrkisivät. Minä en ole kovasti panostanut budjettikysymyksiin mietinnössäni. Niin koska minusta tämä on poliittinen mietintö. Mietimme tässä, mitä Eurooppa poliittisesti haluaa. Totta on, että raha pitää olla aina kun laajennutaan. Et, mutta olen samaa mieltä kuin monet kollegani budjettivaliokunnassa, että laitamisen yhteydessä on myös paljon asioita, joita rahoitetaan, joita ei pitäisi rahoittaa. Eli kun me olemme, meillä on poliittiset suuntaan viivat selvänä, tiedämme millaisen Euroopan haluamme, me varmasti löydämme keinot priorisoida ja rahoittaa sitä, mitä poliittisesti tukea pitäisi. Herra Kasak, olen ihan samaa mieltä, että, että Naisvalkan on aika haavoittuvainen alue, joka on äärimmäisen tärkeä EUn vakaudelle. Viiden vuoden aikana, mandattini aikana, olen seurannut näitä maita aika tarkkaan. Ja aina kun me, se, aina kun me epäröimme EU-ssa, nämä maat ää, palavat vanhaan nationalistiseen retoriikkaan, valitsevat vanhan nationalistisen politiikan ja valitsevat vaihtoehtoja, jotka meidän mielestä eivät ole hyviä. Meillä on Montenegro ja Makedonia, joilla on maaliskuussa vaalit. Bosnian vaalit lähestyvät 2010 ensi vuonna Kroatiassa 2010 vaalit. Ja minä olen sitä mieltä, meidän täytyy antaa selkeät näkymät näille maille, jos me haluamme, että nämä maat ryhtyvät välttämättömiin uudistuksiin ja, ja jos me haluamme, että ne lähestyvät EUta. Vaihtoehdon kanssa meidän ei pidä spekuloidakaan, sillä minä olen sitä mieltä, että Balkanilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin EU. Herra Tabajdille olen vastannutkin, kuten sanoin, olen oikein iloinen, jos puhutaan tarkemmin vähemmistöjen oikeuksista. Enpä usko, että sitä mitään ongelmaa syntyy. Herra Nazarelle, missä tuolle alueelle ja, ja niiden aikarajojen määritteleminen. Olen oppinut, että aikarajoja ei voi määritellä. Esimerkiksi Bosnian tapauksessa, ja tämä koskee sekä poliisi- ja sotilasmissioita. Poliittisesti tilanne on niin muuttuvainen. Se aina sattuu ja tapahtuu sellaista, mitä ei odottanut. Esimerkiksi kun me ajattelimme sulkea tämän Sarajevan korkean edustajan virastoa. Ja tämä oli kolme, kolme edustajaa sitten. Emme me silloin odottaneet, että Kosovan ratkaisu tuli kaksi vuotta myöhemmin. Me olemme pidentäneet Kosovan erityisedustajan mandaattia. Ja tästä tuli uusi tilanne eteen, jos me olisimme määr, asettaneet aikarajan korkean edustajan mandaatille, me emme olisi, olisi kyenneet reagoimaan tilanteeseen. Tämä koskee koko ajan, että Meidän täytyy jatkuvasti uudelleen arvioida tilannetta aina vakuuttua siitä, että tilanne on vakaa ennen kuin otamme seuraavan askeleen. Eikä luota pidä pastua päiväkaliaikansa. Olen kokenut Bosnian sodan paikan päällä. Olen kokenut tämän prosessin 90-luvulla. Tämä on paljon herkempää tämä tilanne, kuin ajatellaan, että totta kai me voimme ilmaista kunnianhimomme, halumme, mutta meillä täytyy olla benchmarkingia, virstanpylväitä, jotka merkkaavat seuraavan askeleen ottamista. Tämä että juttua, niin kiitos kaikille ja odotan tarkistuksia. Kiitos. We thank the rapport. Me kiitämme esittelijää ja kaikkia niitä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Määräaikatarkistusten jättämiselle on kolmas, kolmatta, kolmas maaliskuuta. maaliskuuta ja siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla meillä kohtaan 14, jonka aiheena on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EUn ulkosuhteissa ja rauhanrakentamisessa, valtakunnan rakentamisessa. Ja tämä, tämän mietinnön esittelijä on edustaja Libor Rocek, valiokuntamme varapuheenjohtaja. Hän valitettavista syistä ei voi olla täällä keskuudessamme ja Rouva Napolitano korvaa häntä täällä tänään kokouksessa. Joten rouva Napolitano, olkaa hyvä. Presidente, innanzitutto devo Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy todellakin pyytää anteeksi herra Rutsekin puolesta. Hän ei voinut tänä päivänä liittyä joukkoomme. Hän on ulkomailla työmatkalla. Ja sanoisin, että olen täällä nyt esittelemässä mietinnön yleiset linjat. Ja valiokunta voi sitten muuttaa tätä ennen loppuäänestystä. Lähtökohtana on EUn ulkopolitiikan sukupuoli ulottuvuus. Tämä, tästä on tullut yhä vain tärkeämpää eritoten konfliktien estämisessä, samoin kuin traagisten tilanteiden hallinnassa sitten, kun konflikti on jo todellisuutta. Yhdistyneet kansakunnat on perustanut oman politiikkansa ensimmäinen 10.2000 viittaa turvallisuusneuvoston peruspäätöslauselmaan naisten roolista rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Ja sitten on ö, uudempi päätöslauselma kesäkuulta 2008, jonka aiheena on seksuaaliväkivalta konflikti ja konfliktin jälkeisissä tilanteissa. Me tiedämme, että valitettavasti naisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Raiskauksia on tapahtunut, raiskauksia on käytetty sota välineenä ja sitä on käytetty ikään kuin vendetan alkuvälineenä ja tämä on todella luonut kauhistuttavia tilanteita ihmisten elämään. Euroopan unionin on tähdellistä kehittää johdonmukaista politiikkaa. Euroopan unionilla täytyy olla sellaista politiikkaa, joka voidaan todella panna täytäntöön. Me haluamme rakentaa, ottaa ö, sukupuolten välisen tasa-arvon todella osaksi EUn ulkosuhteita ja puheenjohtajistamme on päättänyt, että tämä on todella tärkeä mietintö, koska tämä nyt on ainut mahdollisuus, kun Euroopan parlamentti voi todella puhua tästä kysymyksestä ja kehittää toimintasuunnitelmaa. Tämä toimintasuunnitelma perustuu kahteen perusasiaan. Ensinnäkin olemme sitoutuneet Euroopan unionin ulkoisiin toimiin ja toiseksikin Euroopan unionin edustus sen henkilöstön ja eri järjestöjen kautta. Me haluamme luoda uuden agendan ja poistaa syrjinnän ulkopolitiikassa. Tämä on tärkeä seikka, koska, me, koska se osoittaa, että me haluamme olla molemmilla osa-alueilla hyvin johdonmukaisia. Tämän vuoksi mielestäni me tarvitsemme erityisindikaattoreita kaikilla politiikan aloilla, joitakin kannustimia, jotka auttavat meitä saavuttamaan sen tavoitteen, että sukupuolta sukupuolikysymykset todellakin valtavirtaistetaan EUn ulkosuhteissa. Me tarvitsemme enemmän taloudellisia resursseja, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Ja meidän täytyy itsemme olla edustettuina joka tasolla aivan ylös asti. Meidän täytyy varmistaa se, että naiset ovat eturintamassa. Heidän täytyy olla valtuuskuntien johdossa, erityisedustustojen johdossa, koska nämä ovat hyvin suosittuja tahoja ja hyvin vähän siellä on naisia. Lähinnä miehet ovat näissä rooleissa. Historiallisesti, jos tarkastellaan äskettäisiä tapahtumia ja Yhdysvaltojen hallintoa, niin voidaan todeta, että naisilla menee aika hyvin ja naiset toimivat hyvin, eivät yhtään sen huonommin äh, esimerkiksi ulkopolitiikassa kuin miehetkään. Ajatellaan nyt vaikka äh, Rova Albrightia, joka edusti Yhdysvaltoja. Meidän täytyy yrittää toimia samalla tavalla. Meillä on ulko politiikasta vastaava komission jäsen. Mutta meidän täytyy saada vielä enemmän naisia tärkeisiin tehtäviin kaikilla tasoilla. Ja lopuksi vielä esittelijä erittäin mielellään tarkastelisi kollegojen mahdollisesti esittämiä tarkistuksia ja miettisi, millä tavalla ne voidaan ottaa mukaan tähän mietintöön. Ja erityisesti hän korostaa näitä toimintasuunnitelmia sukupuolipolitiikan täytäntöön panemiseksi ulkopolitiikassa itse jäsenvaltioiden toimesta sielläpä asiat eivät olekaan oikein niin hyvässä jamassa, koska valitettavasti jotkut jäsenvaltiot eivät näyttäisi aikovan ollenkaan harjoittaa tätä sukupuolikysymysten valtavirtaistamista. Ja esittelijä kertoo, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole hyväksynyt näitä suunnitelmia. Minä todellakin suosittelen tätä mietintöä teille ja, ja sitten kun se on hyväksytty, niin siinä vedotaan jäsenvaltioihinkin, että ne tekisivät enemmän asian osalta. Let me, let me, uh, just... Kiitokset Ruben Napolitano. Ja siteraisin vielä tässä nyt hieman tilastoja. Siis 20 prosenttia on naisia. Uh, valiokunnassa, mutta lupaan, että tämä tulee paranemaan seuraavalla vaalikaudella ja sihteeristä dominoivat kyllä naiset. Kiitoksia. Haluaisiko joku kollegoista käyttää vielä puheenvuoron tästä sukupuolikysymyksen valtavirtaistamisesta EUn ulkosuhteissa? En näe täällä yhtään puheenvuoropyyntöä. Kenties komission edustaja haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei. Selvä. Tarkistusten määräaika on 4.3. Tässä nyt ei ole enää mitään johtopäätösten tekotarvetta, Rova Napolitano, joten me päätämme tämän keskusteluun kohdasta 14 esityslistallamme sukupuolikysymysten valtavirtaistamisesta EU-ulkopolitiikassa. Ehdottaisin, että pidämme nyt taukoa kello 17.30 asti. Emme ole varmoja herra Kohoutin tulosta tässä nyt sitten, kun hän, hänen pitäisi tulla kertomaan meille eilen toissapäivänä pidetyn yleisten asioiden ulkosuhteiden neuvoston kokouksen tuloksista, että onko hän mihin aikaan täällä paikalla, mutta palaamme tänne salin kello 17.20. 20.